Tämä kuoleman rangaistus pitäisi korvata toisenlaisella suhteellisella rangaistuksella, ei välttämättä elinkäisellä. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Tämä asia varmasti e, vaati keskustelua. Päätöstä tästä ei voida tehdä tässä ja nyt. Siirrytäänpä eteenpäin. Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että herra Heinz Becker tulee Hella Rannerin tilalle ensimmäinen huhtikuuta 2011. Ja toivotan tämän uuden kollegan tervetulleeksi ja muistutan, että työjärjestyksen artiklan 3 kohdan 2 mukaan siihen asti, että kaikki asiakirjat on tarkastettu. Herra Wecker saa täysivaltaisena jäsenenä ää, äh, ottaa vastaan paikkansa Euroopan parlamentissa ja sitten hänen tulee allekirjoittaa ää, äh, äh, tarvittavat asiakirjat. Herra Becker on todella paikalla ja toivotamme teidätkin lämpimästi tervetulleeksi. Pan Trevor Colman powiadomił... Sitten äh, Trevor Colman on äh, ilmoittanut, että hän ei enää kuulu äh, vapaus- ja demokratia-ryhmään, vaan siirtyy sitoutumaksi jäseneksi 25. maaliskuuta 2011 alkaen. Sitten äh, allekirjoitetut pöytäkirjat haluaisin ilmoittaa, että yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa ensi tiistaina työjärjestyksen 74 artiklan mukaan allekirjoittaan tietyt lainsäädäntöasiakirjat. Töiden luettelo on teidän saatavillanne. Sitten esityslista. Lopullinen esityslista luonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa työjärjestyksen mukaisesti. Se on teille jaettu. Maanantaille ei ole ehdotettu muutoksia. Ja mitä tiistaihin tulee, herra Fernandesin mietintö, joka liittyy ennakkoarvion tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 on ehdotettu muutosta. Rova Andreasen saa sen meille selittää. Thank you. President, Kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää, että lykättäisiin perusmietinnön äänestystä tältä esityslistalta. Syyt ovat varsin selkeitä ja liittyvät ennen kaikkea kohtaan. Mietinnössä puhutaan Euroopan historiatalosta. Budjettiaseen valiokunta on antanut ristiriitaisen mielestäni myös harhaanjohtavia lukuja tästä hankkeesta. Esimerkiksi vuosittaiset käyttökustannukset. Tällä hetkellä ne ovat 13,5 miljoonaa. Tämä luku ylittää sen, mistä alun perin so- sovittiin. Ja kun minä ehdotin, että kustannukset olisivat 10 miljoonaa, viranomainen parlamentissa syytti minua siitä, että olin valehdellut lehdistölle, kun sanoin, hän sanoi, että kun sanoin, että arvet olivat liiallisia, näin parlamentin jäseniä ei pitäisi kohdella. Kaikkein pahinta, puhemies, on selkeä eturistiriita siinä, että Purtisen valiokunnan puheenjohtaja istuu myös Eurooppa-historiatalon säätiön penkillä, vaikkakaan hän ei saa palkkaa tästä tehtävästään. Missään muussa parlamentissa tällainen selkeä e- etu, jääviys ei olisi mahdollista. Tämä todellakin asettaa naudat sallittavaksi ennen kuin tämä se selvennetään, että äänestystä täytyy aiheesta lykätä. Kiitoksia. Haluaako joku kannattaa tätä pyyntöä? Kannattaako joku tätä ehdotusta, herras Peroni? Presidente, io ritengo che sia opportuno. Herra puhemies, olen sitä mieltä, että lykkäys olisi paikallaan. Kyse on neljän, viiden viikon ajankohdasta tai jaksosta, jona voitaisiin asiaa tarkastella lähemmin. Me juuri kuulimme, että kyse on useamman miljoonan euron verosummasta, joten todellakin olisin valmis tukemaan tätä pyyntöä. Kiitoksia. Vastustaako? Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Ralamassuur oli ensimmäinen, joka nosti kätensä. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président puhemies, haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensin budjettiaseen valiokunta on tehnyt oman työnsä ja arviointi on mukana vuoden 12 budjetti- talousarvioesityksessä ja sitä tullaan, siitä on keskusteltu ja siitä on myös äänestetty parlamentissa täysistunnossa aivan metrotapojemme mukaisesti ja niin kuin viime vuonnakin teimme, on erilaisia näkemyksiä ryhmistä, ja he voivat ilmaista kantansa. Toiseksi, minä en halua antaa Rova Andreassenin sanoa, joka tuntee aivan hyvin tämän asian, että budjettivaliokunnan puheenjohtaja, joka istuu myös suuntaantavassa komiteassa, niin olisin henkilökohtaisesti sellaisessa tilanteessa, että olisin tässä jäävi. Minä en ole siellä henkilökohtaisesti istumassa. Istun tässä johtokunnassa budjettivaliokunnan puheenjohtajana, jonka budjettivaliokunta on nimittänyt edustamaan itseään tässä elimessä samalla tavoin kuin kulttuuriasian valiokunnan puheenjohtaja edustaa kulttuuriasian valiokuntaa tässä jär- eh, elimessä. Tietysti. Jos joku tämän kiistää, olen valmis antama tämän mandaatin jollekin muulle, mutta jos täällä puhutaan jäävyydestä, puhemies, niin silloin kyllä täytyy olla hiukan varovainen. Kiitos. Kiitos teille. We vote. Me äänestämme, hyvät naiset ja herrat, ne, jotka kannattavat rouva Andreasenin ehdotusta vastaan. Kiitos, tyhjää hylätty. Siirrytäänpä sitten keskiviikon esityslistaan. Mitä tulee yhtenäismarkkinakeskusteluun, EPP-ryhmä on ehdottanut, että päätöslauselmaesitykset voitaisiin esittää komission julkilausuman, joka koskee julkisia hankintoja jälkeen. Ja nyt olisiko täällä joku EPPstä esittelemässä tätä EPPn ehdotusta, olkaa hyvä. E Kiitoksia. Kansanpuolue ehdottaa, että Barnierin julkulausuma julkisiin hankintoihin liittyen, sitä täydennettäisiin Euroopan parlamentin lausumalla. Siinä olisi järkeä, että me toivoisimme, että kollegat voisivat tukea tätä ajatusta. Tom propositio. Kiitoksia. Haluaako joku kannattaa tätä ehdotusta? Rouva Peres? No. Ei. Rouva Gebhardt. Olkaa hyvä. Niin, minä olen siis rouva Gebhardt enkä rouva Peres. Minä tuen tätä EPPn ryhmän ehdotusta. Kyllä mielestäni on järkevää keskustella tästä aiheesta. Pyytäisin kuitenkin ja IMKon koordinaattorin herra Schwabin kanssa jo keskustelimmekin siitä, että tästä päätöslauselmaesityksestä ei äänestettäisi vielä tällä viikolla, vaan vasta toukokuussa, koska ryhmien kesken emme ole ehtineet siitä neuvotella. Eli kyllä otetaan tämä päätöslauselma esityslistalle, mutta äänestetään siitä vasta toukokuussa. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja kuka haluaisi vastustaa tätä ehdotusta? Ei näyttäisi tätä että kukaan. Eli kuka kannattaa tätä pyyntöä? Äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Määräajat ovat seuraavat. Eli todella määräajat tätä päätöslauselmaesitystä silmällä pitäen kello 10 huomisaamuna. Muutos esitykset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset keskiviikkona kello 10.00. Muutosesitykset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin kello 11.00 eli samana päivänä keskiviikkona kuudes päivä ja äänestys äänestys toimitetaan torstaina 7. huhtikuuta kello 12. I odnośnie czwartku. Grupa porozum... Eli aikataulu on todella hyvin tiukka. Sitten torstai. Liberaaliryhmä on pyytänyt Ai Weiwein tapauksesta Kiinassa keskustelua torstai-iltapäivällä ihmisoikeus keskustelujen puitteissa ja tämä keskustelu korvaisi Zimbabwe-keskustelun. Ähm, herra Verhofstadt kertoo tästä. Mr. President, uh, äh, Mr. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Herra Ai Weiwei on parhaiten tunnettu kiinalainen taiteilija, toisin ajattelija, ja hän on harvoin saanut mahdollisuuden puhua vapaasti ja hänet vangittiin sunnuntaina lentokentällä ja ilmeisesti hänet on nyt viety vankilaan. Tässä yhteydessä haluaisin todellakin kritisoida kiinalaisten viranomaisten toimintaa ja lisäksi toteaisin kaikille läsnä oleville, että ehkäpä meidän pitäisi harkita osallistummeko tähän toiseen Pekingissä järjestettävään poliittisten johtajien yhteiseen kokoukseen, jos kerran Kiinassa toimitaan tällä tavalla. Minun mielestäni meidän tulisi mahdollisimman nopeasti laatia päätöslauselman luonnos tähän liittyen, jotta voisimme vaatia Kiinan viranomaisilta herra Ai Weiwein vapauttamisen. Eli meidän tulisi korvata tai me ajattelimme, että korvattaisiin Zimbabwen asiaa tällä, mutta ehkäpä parempi ajatus olisi se, että norsunluurannikko asia otettaisiin keskiviikkona esille ja siitä syntyvä vapaa slotti käytettäisiin tähän kiireellisen asian käsittelyyn, joka kohteena on kollega Ai Weiwei. Olen ollut jo muiden ryhmien edustajiin ja he ovat olleet valmiita tämän tyyppiseen muutokseen esityslistaan liittyen. Uh, Kyllä tämä muutos on varsin monimutkainen ja meidän on nyt mentävä hyvin tarkasti menettelytapojen mukaan. Eli aivan ensiksi, onko täällä nyt ehdotus siitä, että Norsulurannikko siirretään torstai-iltapäivästä keskiviikkoon, todennäköisesti keskiviikkona kello 20, koska muuna aikana tämä ei ole mahdollista. 30-45 minuutin keskustelu norsulurannikosta ja näin syntyy tilaa Ai Weiwein tapauksesta keskusteluun ja näin voidaan auttaa Ai Weiweitä. Ymmärsivätkö kaikki nyt mitä tarkoitin? Onko täällä huomiota, haluaako joku tukea tai vastustaa. No niin, äänet puolesta. Uh, jaha, olkaa hyvä, herra Svoboda. Ihan lyhyesti haluaisin puoltaa tätä ehdotusta, mutta kun katsotaan tätä tiivistä keskiviikkoa aikataulua, niin toivoisin, että neuvosto ja komissio esittäisivät ihan lyhyitä kommentteja, lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja Eli pyytäisin, että puhemies seuraa ajankäyttöä tarkkaan, koska muuten tämä riistäytyy käsistä. Kiitoksia. The couch. Kyllä, otetaan tämä huomioon puhemiehistössä. Haluaisiko joku nyt antaa tukensa tälle ehdotukselle? Sitä äänet vastaan. Kiitos. Näin. Päätetty. Eli Ai Weiwei keskustelu torstai-iltapäivällä ja Norsulun rannikko noin kello 20 keskiviikkona. Another proposal. Sitten Rova Gebhardin ehdotus niin, we, we we put the suggested we take the vote in May, not in April, and we didn't. Uh, decision, colleagues. Last Madame Gebhardt. Rouva Gebhardt, voisitteko vielä toistaa ehdotuksenne? Mikrofoni. Herr Präsident. Puhemies, minä siis pyysin, että äänestys tästä päätöslauselmasta, joka koskee julkisia hankintoja, toimitettaisiin vasta toukokuussa. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että nämä määräajat lykkääntyisivät aivan vastaavalla tavalla. Ja tästä ette vielä äänestyttänyt, puhemies. Haluaisiko joku kannattaa tätä, no sitten äänet vastaan, ei, ei, ei kun vastustaako täällä joku? Kiitoksia. Largumento. Kiitoksia herra puhemies. Ottaen huomioon esitetyt perustelut niin mielestäni kyllä määräaika tarkistusten jättämiseen on ihan ok. Äänet puolesta, Gepardin ehdotuksen puolesta. Äänet vastaan. Kiitos. Ehdotus on hyväksytty. Näin olemme päättäneet tämän täysistuntoviikon esityslistasta ja siirrymme nyt käsittelemään esityslistaamme. Ensimmäisenä vuorossa on rouva Guillaumin mietintö. Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt. Madame In... Rouva Intvelt, Puhemies, aivan lyhyesti en ollut aivan varma, missä kohtaa tämä asia olisi pitänyt ottaa esille. Kaksi viikkoa sitten hallinto erilaisten verkkohyökkäysten jälkeen päätti sulkea webmailin viikon ajaksi. Mielestäni tämä on aikamoinen päätös sulkea ihmiset pois postilaatikoilta, he eivät saa ottaa postia vastaan viikkoon. Mielestäni jonkin verran selityksellistä tarvittaisiin. Haluaisin tietää, oliko tämä perusteltu, oliko tämä vain varotoimi ja kuinka haavoittuvainen järjestelmämme oikeastaan onkaan. Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitokset. Me toimitamme teille tietoa tästä asiasta.